Mennään seuraavaan asiaan. Kerron teille, että täällä on ECR e otettu pyyntö pyyntöjä koskien nimityksiä äh, valiokuntiin. Luettelo näistä korvaavista nimityksistä tulee löytymään tämänhetkisen istunnon pöytäkirjoista. Nämä nimit, näitä nimityksiä pidetään hyväksyttyinä, jos ei esitetä mitään vastalauseita ennen kuin pöytäkirjat on hyväksytty. Ja tämän kohdan jälkeen sitten estyslistalla eteenpäin suullinen